kanssa keskustellut ja hän on vahvistanut, että maahanmuutto eurooppalaisena kysymyksenä tulee kyllä keskustelun sitten 15.6. pöytäkirjat jaettu, onko siihen kommentteja. Hyvä, siinä tapauksessa pöytäkirjat on hyväksytty.